neuvoston puolesta. Haluaisin antaa puheenvuoron herra Kundersille. Thank you very much, Madam President. Kiitos puhemies. Hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat, hyvä komission jäsen. Me olemme todistaneet merkittäviä edistysaskelia suhteessamme Serbiaan viime vuonna. Olemme näin aloittaneet kaksi ensimmäistä neuvottelulukua. Ja tämä nyt tuo sisältöä liittymisprosessiin. Ja tämä on tulosta yhteisestä ponnistulestamme, eli tämä on hyvä uutinen. Neuvosto on erittäin, erittäin tyytyväinen siihen, että Serbia on esittänyt toimintasuunnitelman oikeusvaltion periaatteesta. Nyt odotamme innolla toimintasuunnitelman toteuttamista ja tulosten saamista oikeusvaltion luvut 23 ja 24 otetaan esille ajo, aikaisin neuvotteluprosessaan ja prosessi, edistysprosessin pitää olla rinnakkainen myös tulo luvun 35 edistyksen kanssa, eli suhteiden normalisoimisen Pristinän kanssa. Myös Elokuussa tehtiin merkittäviä edistysaskeleita. Poliittisesti tilanne ei ole aina ollut helppo ja me kannustamme Serbiaa edistymään toteuttamalla oman osuutensa. Neuvosto tarkkailee kehitystä tarkasti. Pitää edistyä suhteiden normalisoimissa Kosovon kanssa rinnakkain liittymisneuvottelun edistyksen kanssa. Serbia on myönteisesti hallinnut maahanmuuttokriisiä, johon, joka on vaikuttanut siihen huomattavasti. Tämä on kriittinen haaste myös EUlle ja me sekä teknisesti että taloudellisesti aiomme tukea Serbiaa tällä alalla. Neuvosto pistää tyytyväisenä merkille Serbian osallistumisen alueellisen kooperaation yhteistyöhön ja hyvien naapurussuhteiden edistämisen. Serbialla on merkittävä rooli vakaudelle alueella. Serbia on myös ulkopoliittinen tärkeä kumppani EUlle ja onnettelemme Serbiaa vuoden 2015 Etyjin puheenjohtajuudesta. Yhdessä Serbian kanssa me vastaamme näihin haasteisiin, jotka, mitä meillä on naapuruusalueellamme. Neuvosto näin pyytää Serbiaa myös noudattamaan EUn yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Hyvät naiset ja herrat, kaiken kaikkiaan voimme sanoa, että laajentumispolitiikka Serbian kanssa on kantanut hedelmää viime vuonna. Nyt olemme tehneet selväksi, mitä odotamme Serbialta, nimittäin lainsäädännöllisiä uudistuksia, niiden hyväksymistä ja täytäntöönpanoa ja ennen kaikkea oikeusvaltio, uudistusten tekemistä sekä korruption torjuntaa ja tiedotusvälineiden vapausten, vapauden edistämistä. Me toivomme, että ennenaikaiset parlamenttivaalit eivät hidasta tätä prosessia. Nämä vaalit on pidettävä kansainvälisten standardien mukaisesti. Jos ehdot täyttävät, olemme valmiita avaamaan uusia neuvottelulukuja Serbian kanssa puheenjohtajakautemme aikana. Kiitos. Kiitoksia, herra ministeri. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron komission jäsen Haanille, joka puhuu komission puolesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvä puhemies, hyvä ministeri ja erityisesti lämpimästi tervetuloa ministeri Jork Sinovicille ja hänen tiimilleen ja myöskin Kosovon presidentille. Äh, haluaisin äh, onnitella tästä vuoden 2015 Serbian edistymiskertomuksesta. Se on tasapainoinen äh, kertomus Serbian edistymisestä kohti unionia ja se on linjassa meidän 2015 raporttimme kanssa. Serbia on tehnyt tärkeitä askelia matkallaan kohti EU. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että Serbia on saavuttanut hyvin paljon sen, sillä on strateginen tavoite EUn jäsenyys. Se on pannut täytäntöön tehokasta mm, EUn ja kunnianhimoista EUn rakenneuudistusohjelmaa ja se on solminut kahdenvälisiä suhteita sovinnon ja hyvien naapuruussuhteiden hengissä. Serbia on myös edistynyt julkisen hallinnon uudistuksessa ja se on parantanut oikeusvaltioperiaatetta luomalla kattavia toimintasuunnitelmia ja normalisoinut suhteitaan Kosovan kanssa. Sopimukseen päästiin elokuussa 2015. Olen myös iloinen siitä humaanista tavasta, jolla serbialaiset ja serbian kansalaiset käsittelevät näitä yllättävän suuria maahanmuuttovirtoja he kunnioittavat täysin EUn ydinarvoja. Kaikki nämä ponnistelut vaativat rohkeutta ja sitoumista ja nämä kahden ensimmäisen neuvotteluluvun luvun 32 ja 35 avaaminen viime joulukuussa on todella ansaittua. Serbian täytyisi nyt rakentaa tämän prosessin pohjalta vienyt viedä eteenpäin uudistuksia, erityisesti mitä tulee oikeusjärjestelmän äh, uudistamiseen, korruption torjumiseen, syrjinnän vastaisuuteen, äh, heikoimpien ryhmien ja vähemmistöjen suojeluun ja äh, talouteen. Serbia täytyy jatkaa rakentavaa lähestymistapaa ja edistyä kun se normalisoi suhteitaan Kosovoon. Tämän pitäisi kulkea rintarinnan liittymisprosessin kanssa niin, että saataisiin suhteiden kattava äh, normalisointi aikaiseksi. Tämä on lopullinen tavoite neuvottelupuitteissamme. Äh, odotan myös seuraavaa vaihetta, nimittäin Oikeusvaltiolukujen 23 ja 24 avaaminen. Toivon yhdessä esittelemä Källisterin kanssa, että tämä voi tapahtua vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tämä tietenkin riippuu Serbian kyvystä toteuttaa sitoumuksiaan. Siksipä toivotan tervetulleeksi Serbian toimintasuunnitelman vähemmistöistä, äh, mutta tämä riippuu myös siitä, että voivatko jäsenvaltiot edetä nopeasti seuraavissa äh, askelissa. Meidän täytyy todella äh, olla varovaisia, ettemme ota mukaan sellaisia vaatimuksia, joita EUn säädöstö tai neuvottelupuitteistot eivät määrää. Ähm, kahdenväliset kiistat eivät saa ehkäistä tätä liittymisprosessia. Olemme huomanneet, että Serbia aikoo järjestää äh, vaalit äh, ja olemme luottavaisia sen suhteen, että ennen vaaleja ja uuden hallituksen äh, muodostamisen jälkeenkin Serbia tulee olemaan sitoutunut uudistusagendaansa ja vuoropuhelun Kosovon kanssa. Hyvät naiset ja herrat, komissio on sitoutunut tukemaan ja ohjaamaan Serbiaa sen Euroopan suuntautuvalla polulla ja arvostan sitä, että Euroopan parlamentti on samalla puolella. Kiitoksia. Seuraavaksi äh, poliittisten ryhmien puhujat ensinnäkin EPPn puolesta herra McAllister. Madam Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Juuri ennen joulua Serbia otti valtavan askeleen eteenpäin kohti EU-hun liittymistä kaksi vuotta liittymisneuvotteluiden jälkeen ja vain muutama kuusi, kuukausi uusien, Kosovon neuvosten, äh, uusien neuv- Kosovo-sopimusten jälkeen uusia neuvottelukoja aloitettiin Serbian hallitus, muun muassa liikenneministeri, joka on täällä tänään, ovat osoittaneet olevansa sitoutuneita EU-liittymisprosessiin. Haluaisin tämän vuoden päätöslauselmasta korostaa seuraavia seikkoja. Ensinnäkin oikeusvaltio. EU-valtio, EU perustuu oikeusvaltion periaatteisiin. Tämä on perusta demokratialle ja muun muassa koko taloudelle. Serbian pitäisi torjua järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja riippumaton oikeuslaitos on taatava. Toiseksi demokratia. Tämä päätöslauselma korostaa, miten tärkeää on parlamentin aktiivinen rooli ja rakentavien oppositiovoimien osallisuus, nämä ovat tärkeitä demokraattisessa yhteiskunnassa. Kolmanneksi tiedotusvälineiden vapaus, se on tärkeä osa demokratiaa, jota ei voida saavuttaa pelkästään lainsäädännöllä. Kyse on myös siitä, että luodaan ystävällinen ilmapiiri riippumattomalle medialle. Neljänneksi alueellinen yhteistyö. Hyvät naapurussuhteet ovat tärkeitä Länsi-Balkanin prosessissa kohti EUta. Serbian osallistuminen sovinnon ja alueellisen yhteistyön ajamisessa Länsi-Balkanilla on erittäin tervetullutta. Brysselin viimeinen vuoropuhelu oli myös tärkeä askel suhteiden normalisoimisessa Kosovon ja Serbian välillä. Kummankin osapuolen on pantava täyspainoisesti toimeen nämä sopimukset. Olen vakavasti sit, vakaasti sitä mieltä, että luvut 23 ja 24 olisi avattava mahdollisimman nopeasti, jotta voimme tukea Serbiaa sen tiellä kohti EU-jäsenyyttä. Kiitoksia. Seuraava puhujamme on Tania Fajon kaksi minuuttia. Kiitos paljon puhemies. Hyvät kollegat, mitä Serbia on toteuttanut, miten se on edistynyt viime vuosien aikana. Se on ollut menestyksellinen ainakin kahdessa kappaleessa rahoituksen valvonta ja, ja Belgradin Pristinan suhteiden normalisoinnissa. Valtiovalta on antanut Mm, todisteita siitä, että se on määrätietoinen politiikassa. Me olemme erittäin iloisia tästä päätöslauselmasta ja me vetoamme siihen, että kohdat kappale 23-24 avattaisiin paljon nopeammin, koska ne ovat määräviä kappaleita Serbian yhteiskunnan modernisoimiseksi. Kokemusten perusteella Sloveniasta katsoen on tärkeää säilyttää tämä neuvotteludynamiikka ja rytmi. Sen takia minä toivon, että että ennenaikaiset vaalit eivät vaikoita ainakaan Serbian uudistusten rytmiin. Serbia tarvitsee selkeää ja yhtenäistä kannanottoa, miten se linjautuu Eurooppaan. Se tarvitsee <clears throat> kokemusta, asiantuntijoita ja myös motivointia. Se tarvitsee kaikkien kansalaistensa tahtoa, jotta ne ta- ta- pääsisivät kaikki yhteiseen tavoitteeseen taloudellisesti vahvan ja Serbian, jolla olisi myös Länsi-Balkanilla johtava asema. To, mutta toisaalta Serbia ei tarvitse mitään politisoitumista eikä mitään egoistisia poliittisia intressejä, jos ajattelemme yhteiskunnallisia etuja. Kuka on vastuussa siitä tilanteesta, joka on tällä hetkellä vallalla mm, Serbian mediassa. Minä olen ollut ennen toimittaja ja naistoimittajien kimppuun on käyty erittäin sietämättömällä tavalla. Se on vain kiihdyttänyt tulenarkaa tilannetta mediassa ja toimittajien keskuudessa. Tämä ei ole ainakaan se tulevaisuus, jota minä toivon Serbialle. Toisaalta meidän täytyy pystyä takaamaan nuorille serbeille parempi tulevaisuus ja meidän pitää pystyä ennakoimaan se, että he lähtisivät joukkovoimalla maastaan. Tämä teema on, on se, joka saa kaiken huomioon. Niin jos nuoret menettävät toimensa paremmasta Serbiasta tulevaisuudessa, se ei ole ainakaan hyvä askel eteenpäin madam president as rapporteur for Edustaja Tanne, kaksi minuuttia. Äh, minä olen tehnyt läheistä yhteistyötä äh, David McAllisterin kanssa ja onnittelen häntä tämän vuotisesta mietinnöstään. Serbia on vasta varsin varhaisessa vaiheessa. Se vasta viime vuoden maaliskuussa arviointiprosessin päättyi. Kuitenkin edistystä on tapahtunut useassa kohdassa unionin säännöstä ja on syytä olla optimistinen äh, sen suhteen, että Serbia pystyy jatkamaan tällä tiellä huolimatta taakasta, joka syntyy mm, pakolaiskriisistä, mutta sitä auttaa kyllä se, että on paremmat suhteet Kosovoon. Serbian ja Montenegron suhteet ovat vahvat ja kehittyvät. Yhteinen poliisiyhteistyökeskus kehittyy ja se on instituutio, jolla on mahdollisuus äh, että sitä voidaan käyttää äh, rajat ylittävän rikollisuuden ja korruption torjuntaan. Olen samaa mieltä Davidin kanssa, että luvut 23 ja 24 on avattava pian. Sopimus sosiaaliturvatiedon vaihdosta on myös äh, tervetullut askel eteenpäin. Vuoden 2000 2015 sopimus, jonka tarkoituksella on äh, alentaa verkkovierailumaksuja alueella, myöskin edistää parempaa yhteistyötä. Haluaisin vedota Belgradin hallitukseen, että se erityisesti luvussa 31 olisi lähempänä EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, erityisesti kun on kyse sankti- Venäjän sanktioista. Serbia on tärkeä toimija alueella ja sen EUn liittymisprosessi on tärkeä alueen vakauttamista silmällä pitäen. Kiitoksia edustaja Ivo Vaikl, kaksi minuuttia. Kiitos arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisa ministeri. On erittäin miellyttävää tava, todeta se, että ALDE-ryhmä tukee Serbiaa ja äh, sen ponnisteluja, jotta se täyttäisi äh, ehdot, jotka o, joka päätyy EU-jäsenyyteen. Minä kiitän esittelijä David McAllisteria loistavasti tehdystä työstä, hienosta asiakirjasta, myöskin yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. Ei pidä unohtaa, että jokainen Länsi-Balkanin maa, joka haluaa liittyä EU-hun, tarvitsee arvioinnin saavutettujen tulosten perusteella ja että edistyksen pitää olla myös panos tähän eurooppalaiseen perspektiiviin. Oikeusvaltio on kaiken peruntana, laajentumispolitiikassamme olemme voineet todeta, että Serbia on jo tehnyt paljon sen eteen uudistuksia oikeuslaitoksessa. Ja me emme voi eh, olla tietämättä siitä, että politiikka on ehkä liian läsnä tiedotusvälineissä. Tämä politiikan vahva läsnäolo, joka on erittäin hämmentävää ainakin tiedotusvälineissä, öö, on aiheuttanut sen, että lehdistön vapauden puolesta käyty taistelu ei rajoitu vain siihen, että paikallinen valta lisää valtuuksiaan. Kansalaisyhteiskunnan pitää osallistua demokratisoitumisprosessiin. Se ei saa olla vain kuollut kirjain ja että valta, valtiovalta voi näyttää turhautumisensa nimityspolitiikassa. Serbian pitäisi noudattaa ulkopolitiikassa ja turvallisuuspolitiikassaan tunnettuja prioriteetteja, koska muuta vaihtoehtoa ei ole. Me voimme todeta, kuinka Kosovon kanssa suhteet ovat hyvin normalisoituneet, siinä on hyvin edistytty, mutta se riippuu molemmista osapuolista. Totta, Serbian pitää vahvistaa demokratiaansa, sen pitää olla in- inklusiivista ja se vähentää keskusvallan valtaa. Edustaja Weigel, hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Fruntuliikalta? Kyllä. Edustaja Fruntuliika. Dear colleague, I'm talking like a friend of... Hyvä kollega, minä puhun Serbian ystävänä, mutta haluaisin kysyä teiltä, etteikö olekin sitä mieltä, että Serbia tarvitsee ene- vielä, sillä Serbialla on vielä paljon parantamisen varaa vähemmistöjen oikeuksien kohdalla. Mitä olette mieltä Serbian hallituksesta? Se on käyttänyt EUn vastaista retoriikkaa. Eikö tämän e- hallituksen pitäisi pidättää, pidättäytyä tällaisesta puheesta? Ja joskus yritetään julkista mielipidettäkin ohjailla tässä asiassa. Uh, uh, Puheenvuorossani uh, sanoin, että Serbian on oltava hyvin selkeä sanainen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suhteen, eikä ole kovinkaan rakentava hyödyllistä Serbialle itselleen eikä integraatioprosessille, jos he eh, ikään kuin leikkivät tällä Moskovan vaihtoehdolla. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Hadji Gergiu. Olen pahoillani, jos en lausunut nimeänne oikein. Kiitos puhemies. Länsi-Balkanin maat ovat käyneet läpi monia vaikeuksia 1990-luvulla käytiin monia verisiä konflikteja. Nyt ollaan uudessa vaiheessa, jossa ne ponnistelevat kovasti ratkaistaakseen ongelmansa, ei asein vain vuoropuhelun ja yhteistyön avulla EUn pitäisi tukea näitä maita ponnisteluissaan. Tärkein tapa siinä on Belgrad ja Pristinan käymä vuoropuhelu. Se on osoittanut menestyksellisyytensä, mutta ei voi olla niin, että EU tässä nimenomaisessa tapauksessa sabotoi vuoropuhelua ja ponnisteluja. Kaiken, kaikkien päätöslauselmien pitäisi olla tulosta todellisesta vuoropuhelusta Serbian ja Pristinan, Serbian ja Pristinan välillä. Meidän ryhmämme vastustaa EUn kantaa yleensä, joka tulee ilmi myös tästä päätöslauselmasta, kun se haluaa puuttua EUn ulkopolitiikan hoitamiseen ja hallinnoimiseen. Halutaan viedä pakolla läpi Serbialle tadollisia malleja, jotka ovat osoittaneet kamalia seurauksia jo muille Euroopan kansoille. Serbia pitäisi pystyä itse ratkaisemaan itse omat ongelmansa, erityisesti oikeusvaltiokysymyksissä ja taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja myös pakolais- ja maahanmuuttokysymyksissä. Kiitoksia. Seuraava puhuja edustaja Scholtes, kaksi minuuttia. Spoštovani, spoštovane, hvala za besedo. Najprej bi se seveda Kiitos puhemies ja hyvää päivää kaikille. Ensiksi haluaisin kiittää herra McAllisteria tästä loistavasta päätöslauselmaluonnoksesta. Lisäksi haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Tämä päätöslauselmaesitys, joka koskee Serbian edistymistä vuonna 2015 on hyvin kattava. Kaikki tärkeät näkökulmat on otettu mukaan. Minä olen sitä mieltä, että Serbia on edistynyt valtavasti ja kaksi neuvottelulukua on avattu. Toivon, että Serbia jatkaa neuvotteluja samalla tahdilla ja dynamiikalla kuin tähänkin asti. On kuitenkin hyvin tärkeää, että Serbia on edelleen tärkeässä keskeisessä roolissa tällä alueella, jos suhteet, naapurussuhteet tällä alueella ovat hyvät, se on hyväksi eh, kaikkien tämän alueen maiden kehitykselle. Herra Mäkälissä puhui oikeusvaltiosta ja sen periaatteesta. Se vaikuttaa kaikkeen demokratiaan, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, oikeuslaitoksen riippumattomuuteen sekä moniin muihinkin tekijöihin. mutta parantamisen varaa tietysti on aina. Joka tapauksessa suhteet kansalaisyhteiskuntaan ovat parantuneet, mutta tässäkin on vielä parantamisen varaa. Osallistaminen päätöksentekoon on tärkeää ja parantamisen varaa on myös tiedotusvälineiden vapauksessa, vapaudessa ja toimittajien tilanteessa. Toimittajilla pitää olla mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti myös sellaisia ajatuksia, jotka eivät miellytä hallitusta ja viranomaisia. Serbialla tulee olevan myös tärkeä rooli maahanmuuttopolitiikassa. Toivotan kaikkea hyvää onnea ja menestystä Serbialle. Edustaja Carl. Kiitoksia äh, puhemies. Tässä korostetaan tärkeitä asioita, jotka liittyvät myös yhdistyneen kuningaskunnan äänestykseen EU-jäsenyydestä. Britit äänestävät eivät vain meidän nykyisestä suhteestamme EU-hun, vaan myöskin miten EU voi jatkaa tätä uuskolonialistista toimintaansa. Saksa, Ruotsi, ovat kärsineet maahanmuuttokriisistä ja myöskin Serbia. Tämä tulee vaikuttamaan Serbian äh, EU-jäsenyyden. En voi äh, kuvitella, miten EUn nykyinen ähm, äh, toiminta lähentää rajojaan kohti Lähi-Itää ja tällä tavoin helpottaa tätä ihmisten massasiirtolaisuutta. Voi tehdä muuta kuin vaikeuttaa tilannetta. Tässä vain osoitetaan, miten Cameronin Farsi on epäonnistunut ja siksipä Ison-Britannian pitäisi lähteä kohti kirkkaampaa tulevaisuutta. Kiitoksia. Schaffhauser képviselő úr következik, Seuraavaksi edustaja Schaffhauser puolitoista minuuttia. Hyvät kollegat, Serbialla on ilmeisesti tarkoitus integroitua EU-hun, e EU-hun kansan tahtojen mukaisesti, vaikka asioita on vielä tehtävissä, kun taistellaan rikollisuutta vastaan. Mutta miksi, miksi, jos tämä mietintö väittää, että tasapaino on olemassa, niin Kyllähän me tiedämme, kuinka paljon on tehty Kosovossa rikoksia ja ne ovat mafian tekemiä Miten me, mehän meidän pitäisi hävetä, kuinka Serbian kansaa vastaan kohdistetaan rikkomuksia, rikoksia. NATO toimisto syyllistyy siihen. Saksa, joka lähti pommittamaan joka myös oikeutti pommituksensa, kuinka on lähdetty hajottaa tuhoamaan maan talous ja sen siviiliväestö. Missä on kansainvälinen oikeus, joka on osittainen ja ideologinen, se kieltää ihmisiä puhumasta Miksi me emme puhu näistä valheista Kosovossa mafioista, mafioista jotka ovat rakentaneet rikollisverkostoja? Ihan yleisemmin voitaisiin sanoa, että meidän laajentumispolitiikkamme on häpeä ainakin minulle elsassilaiselle eurooppalaiselle, jotta me voisimme tehdä tästä itäisestä Euroopasta siltoja idän ja lännen välillä, te teette niistä maita, jotka ovat leiriytyneet toisiaan vastaan ja se hyödyttää myös länsimaisten, dom, länsimaiden dominointia, jotka palvelevat Yhdysvaltojen etuja. Teidän laajentumispolitiikkanne on antieurooppalaista. Ugye Kiitoksia. Arvoisat jäsenet, tämä on nyt mietintö Serbiasta, josta puhumme. Tämän halusin muistuttaa tästä. Edustaja Epitideiu. Kiitos. Serbia on edistynyt huomattavasti EU-liittymisprosessissaan, ja tämä on erityisen tärkeää näiden vaikeiden päätösten takia, joita siltä on vaadittu. Siltä on vaadittu nimittäin oman lainsäädäntönsä linjaamista EU-politiikkaan. Esimerkiksi puhuttu Serbian Venäjä-politiikasta, Voidovinnan autonomista alueesta ja menneisyyden traumojen käsittelemisestä. Lähimenneisyydestä on tietysti eri tulkintoja. edistymisen pitää myös kulkea käsi kädessä suhteiden normalisoimisen kanssa Kosovoon. Kosovohan on Serbian kansan syntysija. Mutta miten voidaan vaatia tällaista Serbialta, kun taas sama ei vaadita Kosovolta? Tämä ei ole mitenkään tasa-arvoista, ei ole kunnollista vallanjakoa, kumotaan perustuslakituomioistuimen päätöksiä. Tämä on tekopyhää. Kiitoksia. Tähän päättyivät puhujat, jotka puhuivat ryhmien puolesta. Nyt ovat yksittäiset puhujat. Ensin edustaja Predalka. Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella kollegaani David McAllisteria hänen mietinnöstään, joka korostaa Serbian edistymistä tiellä kohti Eurooppaa. Nämä edistysaskeleet ovat mahdollistaneet sen, että Serbia on voinut avata ensimmäiset neuvotteluluvut Euroopan unionin kanssa 14. joulukuuta. Olen erittäin iloinen siitä, että näin on käynyt. Tämä on tärkeä vaihe tämän maan tiellä kohti Eurooppaa Haluaisin vain mainita tässä vaiheessa romanivähemmistön tilanteen Serbinia. McAllisterin mietinnössä on tärkeä kappale, joka käsittelee kansallisia vähemmistöjä. Olen sitä myös muuttanut tarkistuksella. Serbojan täytyy tehdä ponnisteluja romanialaisen vähemmistönsä suhteen sen täytyy saada oikeuksia, oli kyse sitten edustuksellisuudesta tai mm, esimerkiksi lehdistön saannista äidinkielellä. Lisäksi suhteet Bosnia-Herzegovinaan Tästä on poistettava kaikki epäselvyys. Pääministeri Vucicin on valittava selvästi mm, Venäjän kannan välillä ja Euroopan kannan välillä. Eurooppa näkee tässä kansanäänestyksessä esteen Bosnia ja Herzegovinan Eurooppaan integroitumisella. Bosnia, ja olen vakuuttunut, tuntunut, että tämä on tärkeä askel. Van egy kékkártyás kérdés Mr. Ferrantól. arra... Teillä on esitetty sinisen kortin kysymys. Otan huomioon, että puhutte vielä myöhemminkin, en voi antaa lupaa sinisen kortin kysymykselle, mutta seuraavaksi Fleckenstein. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Herra McAllister, jos vielä kestätte, niin minäkin haluaisin onnitella omasta puolestani. Totta kai me näemme, että parantamisen varaa on vielä olemassa Serbiassa, mutta edistysaskeleet, jotka on jo tehty, ovat silti huomattavia. Ja lisäksi meillä on kyllä syytä kiittää sekä hallitusta että kansalaisia tästä eurooppalaisesta hengestä, jota on näytetty pakolaiskriisissä. Viime syksynä aloitettiin kaksi ensimmäistä kaksi ensimmäistä äh, neuvottelulukua ja luvussa 35 on muiden muassa kyse suhteiden normalisoinnista Kosovoon. On tärkeää, että tämä luku juuri nyt avataan, sillä jos Serbia haluaa liittyä EU-hun, ja jos Kosova haluaa siihen joskus liittyä, näiden maiden suhteiden normalisoituminen on täysin välttämätöntä, jotta voidaan tehdä yhteistyötä siis EU-toimijoiden kanssa. Mielestäni on vähintään yhtä tärkeää, että avataan nyt nopeasti myös neuvotteluluvut 23 ja 24. Komissio on Montenegron neuvotteluprosessissa sanonut, että nämä luvut pitää avata ensimmäiseksi ja saada päätökseen viimeiseksi. Nämä luvut voivat tuoda eniten myönteisiä muutoksia kansalaisille Serbiassa. Ne vahvistavat demokratiaa ja uudistuksia muilla aloilla, mutta näitä uudistuksia ei saada kädenkäänteestä tehtyä. Uudistukset vaativat muun muassa, että oikeusvaltion periaatteet, oikeuslaitoksen riippumattomuus sekä perusoikeudet ovat hyvin esillä ja komission pitäisi näissä asioissa ehkä kiinnittää huomiota Serbiaan vielä paremmin kuin aikaisemmin. Kiitoksia. Edustaja Tomacic, yksi minuutti. Poglavlja u pregovorima sa Srbijom i to je napredak, ali da je došlo do nekih posebnih... Kiitoksia liittymisen neuvottelut Serbian kanssa on avattu ja tämä on edistystä, mutta me emme saa ajatella, että Serbian politiikka on muuttunut jotenkin perustuvanlaatuisesti. Serbia ponnistelee vain hyvin vähän normalisoidakseen suhteensa Kroatiaan. Vieläkin on ongelmia kadonneiden ihmisten löytämisessä, myöskin kulttuuriperinnön palauttamisessa. Yhteinen puolustus ja armeija ovat asioita, joita näillä nostetaan aina e, e, e, esiin. Naapurimaiden täytyy luottaa toisiinsa ja luottaa toisiinsa myöskin turvallisuuden suhteen. Miten voitte kuvitella, että kroatilaiset luottaisivat yhteiseen puolustukseen jossain tulevaisessa sodassa, jos entisenkään sodan kysymyksiä ei ole vielä ratkaistu? Te ette voi odottaa kahdenvälisten kysymysten pysyvän tämän keskustelun ulkopuolelle, jos tämä on ainoa tapa, jolla nämä kysymykset voidaan ratkaista. Edustaja Tomacic, hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Sanilta? Teillä on puheenvuoro, edustaja Sani. Kiitos puhemies. Arova Tomasic, Olette tietysti vapaita kritisoimaan Serbiaa. Minä en ole myöskään aina aivan tyytyväinen näihin assosiaatiomaiden edistykseen, mutta laajentumisprosessihan on nyt keskeytetty jo viisi vuotta sitten. Ettekö ole sitä mieltä, että tämä on yksi syy sille, miksi Serbian liittymisprosessi on hidastunut. Nije Hrvatska napala Srbiju, nego... Kollega Zani, Kroatia ei hyökännyt Serbiaa kohtaan, vaan päinvastoin. Jos hyökkää jotain valtiota kohtaan, niin sitten on tunnustettava, että oli hyökkääjä ja on tehtävä kaikkensa tilanteen korjaamiseksi. Serbia haluaisi kääntää asiat päälailleen ja väittää, ettei mitään ole tapahtunut. Mitä tehdään pakolaisille, mitä tehdään sadoille naisille, jotka on raiskattu ja, ja rikoksentekijöitä ei ole viety oikeuden eteen. No, sanotteko, että Kroatialla ei ole oikeutta saada oikeutta? Seuraavaksi edustaja Jakovčić yksi minuutti. Kiitos puhemies. Serbian kansalaiset odottavat sitä, että liittymisneuvottelut saataisiin käytiin EUn kanssa ja uskon, että tästä syystä on hyvä, että nyt neuvottelulukuja on avattu, eh, hyvä komission jäsen Haan. Näin siis Serbian prosessissa on edistetty Serbialla on keskeinen rooli maahanmuuttokriisissä ja se pitäisi tunnustaa. Serbiaa pitäisi auttaa sen ponnisteluissa, sillä me tiedämme, että maahanmuuttokriisi ei todellakaan ole ohi. On tietysti hyvin tärkeää, että Serbia myös kunnioittaa vähemmistöjen oikeuksia, ei pelkästään Kroatia vähemmistön, vaan myös esimerkiksi vähestin oikeuksia. Voivodina asia ei pitäisi myöskään unohtaa. Tiedotusvälineiden vapaus ja oikeusvaltioiden riippumattomuus ovat myös keskeisiä, sillä ne ovat erityisen tärkeitä Serbian demokratiso- demokratisoitumisprosessissa. Huomaan, että eh, edustaja Karval haluaisi esittää sinisen kortin kysymyksen, mutta te saitte jo puheenvuoron puoleksi toista minuutiksi. Meillä on aika useita eh, meppejä, jotka haluavat osallistua menettelemään puhujalistaa, siksi en voi antaa teille nyt puheenvuoroa. Seuraavaksi edustaja Meseric. Arvoisat kollegat, Meillä on tässä salissa monia ja hyviä syitä tukea Serbian liittymisprosessia. Olen kollegoni kanssa samaa mieltä siitä, että Serbia on tehnyt jo huomattavaa edistystä tällä tiellä. Haluaisin myöskin onnitella esittelijää vahvasta ja tasapainoisesta mietinnöstä ja todella rohkaisen kaikkia äänestämään tämän puolesta. Serbian ystävänä haluaisin kuitenkin nostaa erään kysymyksen esiin, jota jo arvoisa ystäväni Charles Tannockin korosti, nimittäin, että äh, ennemmin tai myöhemmin luvut 30 ja 31 äh, tullaan avaamaan. Historioitsijana tiedän oikein hyvin, että kansoilla on perinteisiä ystäviä, mutta tämä tulee nostamaan esiin äh, suuria kysymyksiä, koska liittyvän valtion valtion tulisi tässä osallistua yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. On ehkä äh, voimia, jotka yrittävät äh, viedä pohjaa yhteiseltä ulko- ja turvallisuuspolitiikalta, mutta nämä ovat niitä samoja äh, poliittisia voimia, jotka vastustavat laajentumista. Kiitoksia. Ja seuraava puhujamme on edustaja Ferrand, puolitoista minuuttia. Merci, euh, madame Kiitos, rouva puhemies. Hyvät kollegat, minä tulen Kroatiasta Kroatiasta, Bosniasta ja Serbiasta matkalta. Ja hän voin sanoa, että Serbia on suuri kansakunta, ei ole alistunut ja se on eurooppalainen kansakunta. Serbijohtajat pitävät Euroopasta, mutta eivät EU-sta. Serbijohtajat haluavat Eurooppaa, mutta eivät radikaali islami Eurooppaa niin kuin sitä harjoitetaan ehkä Bosniassa. Er Serbijohtajat haluavat Eurooppaa, mutta Eurooppa, joka kunnioittaa identiteettiä kansoja ja haluavat myös joitakin ero, eroja, niin kuin Voivodinassa. Serbijohtajat haluavat rauhaa, mutta ilman Naton valvontaa. Serbijohtajat haluavat integroitua Eurooppaan, mutta serbit haluavat, serbit eivät halua tulla uudeksi Kosovoksi. Täällä EU:ssa meidän pitää tajuta, että serbit haluavat olla kansakuntana Euroopassa. Kiitoksia. Te jopa säästitte 30 sekuntia. Seuraava puhujamme on edustaja Kuka. Kiitos puhemies. Hyvä komission sen hyvä ministeri. Onnitteluni David McAllisterille tästä päätöslauselmaa esityksestä, joka on tasapainon ja, ja objektiivinen. Onnittelut myös komission jäsen Haanille, joka on ohjastanut Serbiaa avaamaan neuvotteluprosessin. Haluaisin kannustaa myös Hollannin puheenjohtajakautta jatkamaan tällä tiellä. Serbia avasi ensimmäiset neuvotteluluvut viime vuonna ja näin odotuksemme tätä maata kohtaan ovat nousseet, ja tämä on tärkeä viesti myös koko Länsi-Balkanin alueelle. Integraatioprosessi jatkuu. Serbia on edistynyt hyvin monilla politiikan aloilla ja meidän pitäisi tunnustaa tämä. Samalla on selvää, että tämän maan pitää vahvistaa demokraattisia instituutioita, oikeusvaltion periaatteita ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta, mutta myös alueellista yhteistyötä mukaan lukien vuoropuhelua Kosovon kanssa. Vaikka tällä alueella tilanne on dramaattinen, Serbia, EU jäsenyysneuvottelumaana tarvitsee tiedotusvälineitä, joita ei painosteta poliittisesti. Serbia on tärkeä kumppani tällä alueella ja meidän pitäisi pystyä luottamaan tähän kumppaniin. Maahanmuuttokriisi on osoittanut, että Serbia on monissa asioissa samoilla linjoilla kuin EU. Olen varma, että tämä asenne jatkuu myös ulkopolitiikan aloilla tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Howitt, viisi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Yhdyn muihin täällä salissa, jotka toivottavat tervetulleeksi se, että ensimmäiset neuvotteluluvut on avattu mukaan lukien luku 35, joka käsittelee suhteiden normalisointia Kosovoon. Haluaisin myöskin, että 23 ja 24 luvut avattaisiin tälle hakijamaalle ja myös muille hakijamaille ja tuen komission sen Haanin ponnisteluja tässä. Tämä on oikea tapa esittää huolestuneisuutensa ihmisoikeuksien heikentymistä. Vaalit huhtikuussa liittyvät ähm, maan demokraattisen tilan laatuun, äh, mukaan lukien oppositiopuolueiden äh, tilaan ja äh, toimittajia vastaan on hyökätty 34 kertaa vuonna 2015 ja riippumatonta tiedotusvälineitä vastaan hyökätään, niitä syytetään ulkomaisiksi vakoilijoiksi iltapäivälehdistössä. Meidän täytyy katsoa, mitä mieltä olemme Serbian ja Venäjän välisistä sotaharjoituksista. Olen samaa mieltä kollegojen kanssa, täytyy vedätä eurooppalaisen solidaarisuuteen Serbiassa, mukana lukien turvallisuuskysymykset. Olen iloinen nähdessäni, että EU osoittaa myös solidaarisuutta ja antaa pakolaisrahastosta osan ähm, Serbiaan, eh, koska Serbia on sitoutunut EUn kiintiöjärjestelmään. Haluamme, että Serbia on osa Euroopan integraatiota ja osa eurooppalaisia ratkaisuja. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Makovei yksi minuutti. Uh, Kiitoksia. Minäkin haluan Serbian integrointia, mutta e, ihmisten hyödyksi eikä poliitikkojen hyödyksi. Siksi haluaisin sanoa muutaman kriittisen sanan. Kolme. Ensinnäkin lehdistö. Serbiassa e, toimittaja e, uhkaillaan, heitä vastaan hyökätään jopa fyysisesti. Tämä johtaa on haitallista, koska demokratia ei ole ilman lehdistön vapautta. Toiseksi oikeusjärjestelmä. Olen iloinen, että Serbia on hyväksynyt toimintasuunnitelman oikeusjärjestelmän parantamiseksi. Nyt se pitää panna täytäntöön. Eh, jos emme näe eh, tutkimuksia mm, ja tuomioita eh, poliitikoille ja oligarkkien kohdalla, niin silloin tämä ei ole uskottavaa. Ja kolme, jotta Serbia voisi edistyä, niin Serbian täytyy uudelleen arvioida ulkopolitiikkansa Venäjää kohtaan ja sen täytyy siirtyä selkeästi kohti länttä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Deli, puolitoista minuuttia. David McAllister. Kiitos puhemies. David McAllister on jälleen kerran onnistunut korostamaan tärkeimpiä kysymyksiä Serbian tiellä EU-jäsenyyttä kohti. Edistystä on tullut, ensimmäiset luvut on avattu ja on tärkeää, että Serbia tekee läheisempää yhteistyötä EUn kanssa maahanmuuttokriisissä. E- EU ei ole aina ollut täysin selväsanainen Serbia kohtaan sen suhteen, mitä me odotamme. Serbialla on paljon vielä tehtävää, jos se haluaa saada kiinni loput Euroopasta. Muutamia esimerkkejä, ihmisoikeudet, vähemmistöjen oikeudet muun muassa. Komissio ja neuvosto aikovat seuraavina kuukausina tarkastella edistystä näillä aloilla oikein tarkasti ja toivottavasti jos annetaan vihreää valoa lukujen 23 ja 24 avaamiselle. Toimintasuunnitelmia ja lainsäädäntöä on Serbiassa esitetty, nyt se on lupaavaa, mutta nyt pitää katsoa myös täytäntöön panoa. Tämä on tärkeää Serbian kansalaisille, sillä he odottavat oikeusvaltion periaatteita, jotka vastaavat tulevan EUn jäsenen tasoa romaniväestön ja muiden vähemmistöjen oikeudet ovat tärkeitä. Meidän pitää kannustaa Serbiaa sen liittymisen EU-hun. Kiitoksia oikein paljon. Seuraava puhuja on edustaja Tang. Puolitoista minuuttia. Thank you, chair. Kiitoksia. Äh, puhemies, on hyvä nähdä täällä, äh, että äh, ollaan sitouduttu Serbian Eurooppa-integraation komissioon mm, sitä mieltä, että se Serbia on ryhtynyt panemaan täytäntöön vakatosia assosiaatiosopimuksen vaatimuksia. Serbian sitoutuminen kantaa hedelmää. Neuvottelut alkoivat joulukuussa. Tämä on hyvä merkki. Serbia on ryhtynyt toimiin parantamaan suhteita Kosovoon ja myöskin mokamaan budjettia on hyvä asia. Kuitenkin äh, lukujen avaaminen ei tarkoita samaa kuin lukujen päättäminen tai neuvottelujen päättäminen. Vielä on paljon tehtävää ja haluaisin nostaa esiin kaksi asiaa. Viime syyskuussa osallistuin Pride-kulkueeseen Belgradissa ja siellä oli äh, äh, poliisi saattue, mutta he eivät olleet niinkään siellä suojellakseen ähm, suojellakseen Pride-kulkueeseen osallistuvia, vaan ennemminkin Belgradin väestöä he suojelivat HLBTI-ihmisiltä ja tämä osoittaa, että heidän asemansa yhteiskunnassa on vielä heikko. Samoin tiedotusvälineiden tilanne on heikko. Luin Human Rights Watchin äh, raportin ja siellä äh, on raportoitu hyvin paljon toimittajien kohdistuneista hyökkäyksistä. Paljon työtä on siis vielä tehtävänä. Kiitän David McAllisteria hyvästä tasapainosta mietinnöstä ja todella äh, toivoisin, että luvut 23 ja 24 avattaisiin osoitus osoituksena luottamuksesta, mutta myöskin siitä, että paljon työtä on vielä tehtävänä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Plenkovic, puolitoista minuuttia. Hvala Kiitos puhemies. Kiitos Konderselle Haanille ja muillekin puhujille. Ja kiitos David McAllisterille jälleen hyvästä päätöslauselmasta, joka koskee Serbian edistymistä. Tässä päätöslauselmassa on hyvin rakentavia kommentteja ja monia meidänkin tarkistuksia. Kannatan todella, että avataan luku on aktuluku, joka koskee varainhoidon valvontaa ja suhteiden normalisointia Kosovoon. Nyt, Koso, äh, nyt Serbian pitäisi uudistaa oikeuslaitos ja avata myös luku, joka koskee oikeutta, vapautta ja turvallisuutta. Tiedotusvälineiden vapaus on myös ennakkoedellytys Serbian liittymiselle EU:hun. Päätöslauselmassa aivan oikein kiinnitetään huomiota siihen, että vähemmistön oikeuksia on suojeltava kansainvälisten ja kahdenkeskisten sopimusten mukaiseksi. Vähemmistöllä pitää olla myös riittävä edustus tärkeissä valtion elimissä ja vähemmistökielten edustet, edustus tiedotusvälineissä on taattava. Valitettavasti tällaisia tiedotusvälineitä on suljettu. Myös 90-luvulla kanoneiden henkilöiden kohtalon selvittäminen ja sotarikosten tutkiminen on tärkeää. Serbian pitäisi edistyä laissa, joka koskee sotarikoksia. Varmasti yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden kanssa siis siinä onnistuu. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Pavel yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin äh, olen iloinen herra McAllisterin äh, mietinnöstä koskien Serbiaa. Äh, Serbian ystävien epävirallisen ryhmän puheenjohtajana ja romanialaisena meppinä olen iloinen siitä, että luvut 32 ja 35 on avattu. Tämä on ensimmäinen vaihe Mm, tämä viimeinen liittyy Kosovon suhteiden normalisointiin. Tämä osoittaa, että Serbia on sitoutunut integraatioprosessiin. Onnittelen Serbiaa sen toiminnasta äh, maahanmuuttokriisissä äh, suhteessa muihin Euroopan unionin maihin. Äh, kuitenkin olen sitä mieltä, että Serbian täytyy vahvistaa toimia, mitä tulee vähemmistöjen suojeluun ja siihen, että he ovat tasa-arvoisessa asemassa, mitä tulee vähemmistökieliin, äh, tiedotusvälineiden saantiin ja esimerkiksi äh, äh, uskonnollisiin toimenpiteisiin. Tässä on tärkeää, että taamme, takaamme serbialaiselle pro-eurooppalaiselle väestölle, että heidän paikkansa on unionin, Euroopan unionissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Peterle yksi minuutti. <clears throat> Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, minä olen erittäin iloinen Serbian edistymisestä, joka heijastuu hyvin tässä äh, kollega McAllisterin äh, tekstissä. Neuvottelujen alkaminen on suuri askel eteenpäin ja se osoittaa, kuinka Serbia on noudattanut sitoumuksiaan. Toivon, että Serbia vielä vaalien jälkeenkin noudattaa jatkossakin äh, samaa linjaa, johon se on sitoutunut uudistuksiin Eurooppa-suuntautuneisuudessaan ja myös ylläpitää hyviä suhteita Kosovoon. En lähde tässä nyt kilpailemaan niiden kanssa, jotka kritisoivat Serbia, vaan toivon yksinomaan, että äh, lukujen, luvun 23 avaaminen tapahtuu pian, koska siellä edistyminen on tärkeintä. Kiitoksia. Edustaja Pikula, yksi minuutti. Čestitam kolegi Haluaisin onnitella kollega Anlisteria loistavasta päätöslauselmaesityksestä, joka koskee Serbian edistymistä viime vuonna. Muutamista, muutamia toimia voisin mainita. Oikeusvaltion uudistaminen, e, osallistuminen rauhanturvatoimintaan. Samalla päätöslauselmaesityksessä nä- esityksestä nähdään, että Serbialla on parantamisen varaa, ähm, korruption torjunta, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, demokratian edistäminen ovat muutamia niistä tehtävistä, joita Serbian on toteutettava. Neuvottelujen aloittaminen Serbian kanssa on osa prosessia, jolla voitaisiin muuttaa monia aloja tällä maalla. Serbian pitää parantaa suhteitaan naapureihinsa ja ratkaista kahdenkeskiset kiistat, jotka koskevat esimerkiksi rajoja ja ähm, sotarikosten tutkimista. Edustaja Tökes, yksi minuutti. Csak üdvözölni lehet, hogy egy nehéz év után tavaly Kiitoksia. Tässä on ollut pitkä ja vairikas vuosi takana. Viime jouluna sitten tämän päätteeksi neuvottelut alkoivat, mutta jotta voidaan saada aikaan todellista edistymistä, on tärkeää, että vuoden 2016 aikana luvut 23 ja 24 avataan myös. Sitä varten Serbian on osoitettava todellisia tuloksia, kun on kyse vähemmistöjen oikeuksista, ihmisoikeuksista, oikeusvaltioperiaatteesta ja demokratiasta. On tyypillistä, että suurin osa tarkistuksista Mäkälisterin eh, mietintöön koskivat vähemmistöjen oikeuksia. Menneisyydessä EU on ollut liian eh, eh, helläkätinen joidenkin hakijamaiden suhteen, kun on kyse Mm. vähemmistöjen oikeuksista. Meillä tulisi tehdä tätä virhettä Serbian kanssa. Romanialaisena, etnisenä unkarilaisina äh, minulla on suuria odotuksia äh, Serbian suhteen, kun on kyse vähemmistön oikeuksista. Tämä on ennakkoehto maan liittymiselle EU-hun. Kiitoksia edustaja Tökes. Edustaja Ludvigsson, yksi minuutti. Mycket vinna på att ett öppet och välfungerande Serbien så småningom kommer in. EUlla on paljon voitettavaa siitä, jos Serbiassa tilanne on hyvä ja jos Serbiasta tulee jäsen. Siksi meidän pitää puhua yhdellä äänellä ja antaa yksi viesti, jotta Serbiasta tulee vakaa kumppani, jonka kanssa on hyvä neuvotella. Siksi olemme tyytyväisiä Euroopan parlamentin päätöslausuman esitykseen jossa vaaditaan myös kunnianhimoisia uudistuksia. Maan avautuminen ja uudistusten jatkaminen ovat tärkeitä. Tietysti Serbia pitää myös tukea, jotta oikeusvaltion periaatteet, tiedotusvälinen vapaus, demokratia ja ihmisoikeudet edistyvät. Nämä kriteerit pitää täyttää. Ne ovat ennakkoehtoja liittymiselle EU-hun. Mutta Serbialle pitää antaa myös tarvittavaa tukea näiden kriteereiden täyttämiselle, sillä EUlle olisi hyötyä siitä, että Ser- jos Serbia tulisi jäseneksi, jos se menee toiseen suuntaan, er- EU häviäisi. Euroopan integraatio eh, Serbiaan takaa eh, rauhaa ja hyvinvointia ei vain Serbialle, vaan myös koko alueella. Eh, sitä varten kuitenkin heidän on voitettava alueen sisällä kulkevat jakolinjat on erilaisia etnisiä ryhmiä, Serbiassa unkarilaisia, bulgarialaisia ja niin poispäin. Näiden vähemmistöjen pitäisi voida elää rauhassa rinnakkain. Serbian e, Eurooppa-ministeri pitäisi palauttaa vanha nimi eikä käyttää Dimitrogradin-nimiä, nimeä, joka muistetaan vanhaa kommunistista diktatuuria. Vähemmistölle pitäisi antaa myös oikeus koulunkäyntiin äidinkielellä. Tämän jälkeen toivottavasti Serbia voi liittyä Euroopan unioniin. Teillä on sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Edustaja Tambaski, teillä on puheenvuoro. Уважаеми колега Ковачев и съм съгласен с вас по отношение на името no, на, на Цари Брод, разбира се, то трябва да се върне. Hyvä kollega Kovacev, olen teidän kanssanne samaa mieltä tästä nimikysymyksestä, mutta haluaisin kysyä jotakin. Ensiksikin serbialaisille pitäisi Serbiassa pitäisi taata myös bulgaarialaisen vähemmistön oikeudet. Ei pitäisi puuttua heidän arkielämäänsä. Lisäksi bulgaria, bul, bulgaarialaisen yhteisön oikeudet pitäisi todellakin ottaa esille. Tämä olisi myös yksi ennakkoedellytys liittymiselle. Kyllä todellakin. Tämä Tämä olisi yksi ennakkoedellytys. Laki vähemmistöistä on kyllä hyvä, mutta näiden säännösten täytäntöönpanossa on ollut ongelmia. Joillakin alueilla vaikutetaan lipsuvan takaisin menneisiin käytäntöihin ja tällä, ja tästä on merkkejä esimerkiksi poliisin toiminnassa, Tämä aiheuttaa monille kansallisille vähemmistöille ongelmia, kuten esimerkiksi bulgaarialaisille vähemmistölle Saribrassa. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta, arvon kollega. Siniset kortit äh, on tarkoitettu kysymysten esittämistä varten, ei niinkään lausumia varten. Kysymyksiä ja vastauksia varten nämä siniset kortit vain. Mutta teillä on silti äh, oikeus vastata, Rova Post, olkaa hyvä arvoisa puhemies. Neuvotteluissa EUn ja Serbian välillä ihmisoikeudet ovat kaikkein tärkein osa-alue ja niiden valossa mitataan meidän menestystämme muillakin osa-alueilla. Edelleenkin on valtaisia haasteita, jotka liittyvät syrjimättömyyslainsäädännön toteuttamiseen esimerkiksi, varsinkin kun on kyse LGBT-ihmisten suojelusta kansalaisoikeudet ja vapaudet Serbiassa tällä hetkellä ovat asia, jonka edistämisessä maata pitäisi tukea. Ja kaikilla muillakin politiikan osa-alueilla pitäisi saada edistystä aikaan silloin, kun on kyse ihmisoikeuksista ja demokratian periaatteista. Ulkoasian valiokunnan ja ihmisoikeuksien valiokunnan valtuuskuntamatkan yhteydessä syksyllä huomautin, kuinka huolestunut olin siitä, kuinka miesten naisiin kohdistama väkivalta oli lisääntynyt Serbiassa. Pääministeri Buzik sanoi silloin, että lainsäädäntö täytyy parantaa, jotta naispuolisia väkivallan uhreja voidaan suojella ja varmistaa EU-normia toteutuminen. Meidän täytyy pitää tätä tärkeässä asemassa tämäkin kysymys, koska tämäkin on tärkeä turvallisuuskysymys. Mitä tulee romaani vähemmistön asemaan? Se on tärkeässä asemassa mietintöämme siellä on hyvin paljon mustalaisten tai romanien vastaista mielialaa. Herra Buonanno haluaa esittää sinisen korkeudella no kysymyksen. Hyväksyttekö te sen? Buonanno. Edustaja Buonanno haluaa esittää teille kysymyksen. Ette hyväksy sitä. Ikävä kyllä, puhuja ei hyväksy tätä kysymystä. Seuraava puhuja on äh, edustaja Poč, olkaa hyvä. Vážený pane komisaři, kolegyně, kolegové, vztahy mezi Srbskem a Kosovem. Kiitoksia, kollegat. Serbian ja Kosovon väliset suhteet täytyy ottaa mukaan neuvotteluihin, kun Serbia on liittymässä EU-hun. Kappale 58 on nyt avattu, mutta viime viikolla käytiin pitkiä keskusteluita Mogherinin ja pääministerin välillä mutta näistä ei ole saatu kuulla paljon. Kyse on täytäntöönpanosta, mitä tulee kuntien asemaan Kosovossa. Ja myöskin puhuttiin Kosovon oikeuslaitoksesta. Ja nyt haluaisin kysyä, onko tämä täytäntöönpano nyt päässyt uudelleen käyntiin neuvottelun jälkeen ja mikä on EUn rooli tässä? Do you Edustaja Bosch, hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen edustaja Bonannolta? Ette hyväksy. Unfortunately not. Okay. Valitettavasti ei taaskaan onnistunut. Puhujalista on nyt saatu käytyä loppuun ja siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Edustaja Petir ensimmäisenä. Lijepo, gospođo predsjednice. Nastavak europskog puta Srbije važan je puhemies. Serbian eurooppalaisen tien jatkaminen on välttämätöntä, jotta Kaakkois-Euroopan tilanne saadaan äh, rauhoittumaan. Ja tämä on tärkeää kaikkien kannalta, mutta minun täytyy sanoa, että en ole kovin tyytyväinen tapaan, jolla vähemmistön oikeuksissa on Serbiassa edistytty äh, media kroatiaksi ja muilla kielillä ei ole vielä ajan tasalla, äh, kirjoja ei ole kroatin kielellä eivätkä kroatinkieliset saa osallistua poliittiseen elämään. Ja tämä on eurooppalaisia sopimuksia vastaan ja vaadin, että Serbia va- muuttaa lakia niin, että se todellakin käyttäytyy sitoumustensa mukana, koska tässä on kysymys siitä, että 18 jäsenvaltion oikeuksia ei noudateta. Myöskin Draža Mihailovicin järjestelmän palauttamisesta tulisi myöskin puhua. Mutta kaikissa näissä asioissa Serbia tulee lähettämään selkeän viestin siitä, että se noudattaa EUn lakia ja haluaa jatkua tällä, jatkaa tällä EU-tiellä. Seuraavaksi edustaja Maria, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Aivan erityisesti Saksa ja Itävalta niiden noudattamallaan ulkopolitiikan kautta. He, niillä on täten vastuuta Jugoslavian tapahtumista siellä pommitettiin, käytiin sotaa ja tästä syystä maan täytyi valloittaa sellaisia maanpalasia, jossa oli serbiväestöä. Serbian politiikka myöskin otti mukaansa sitten Kosovan ja yhteiskunnassa, jossa on taloudellista epävarmuutta, sinne EU tuli tekopyhällä tavalla ja nyt se pyytää Serbialta sitä, että se täysimittaisesti noudattaisi yhtäkkiä EUn sääntöjä. Meidän täytyy EUna vaatia Serbialta Kosovon de facto tunnustamista. Me myöskin painotamme Serbian positiivista roolia pakolaiskysymyksessä. Kreikan kansa tukee täysin sydäm, täydellä sydämellä Serbian EU-tietä. Kiitoksia. Edustaja Rados, olkaa hyvä. Kiitoksia komission jäsen, ministeri. Minäkin tuen kaikkia niitä, jotka ovat täällä puhuneet siitä, kuinka tärkeää on saada Serbia lähemmäksi EUta. Tämä johtaa Serbian yhteiskunnan demokratisoitumiseen. Tämä on tärkeä koko Länsi-Balkanin alueelle, mutta kiinnittäisin huomioon yhteen kysymyksen Serbiassa, joka liittyy tiedotusvälineiden yksityistämiseen. Ja tiedotusvälit ovat nyt vaarallisella tavalla keskittyneet yksin käsiin. Monet tiedotusvälineet vähemmistökielillä ovat hävinneet ja miksi tiedotusvälineiden vapaus ja vähemmistöjen oikeudet, erityisesti oikeus saada tietoa omalla kielellään, miksei näitä oikeuksia noudateta, vaikka ne ovat perusoikeuksia? Ja siksi vetoan nyt komission ja parlamenttiin seuraamaan tätä prosessia hyvin valppaasti, erityisesti siinä mielessä, että vähemmistöllä on oikeus saada tietoa omalla kielellään. Kiitos seuraavaksi edustaja Lunacek. Thank you, Chair, Commissioner. Kiitos puhemies komission jäsen kollegat. Halusin vain puhua Kosovon asian esittelijänä, mutta totesin, kuinka paljon arvostan hyvää yhteistyöstä esittelemään Kallesterin kanssa. Ja myöskin olen iloinen siitä edistyksestä, jota Serbiassa on saatu monessakin suhteessa viime vuosina vuoropuhelussa Kosovon kanssa ja muutenkin taistelussa korruptiota vastaan myöskin edistetty hienolla tavalla. Tuen myöskin sitä, että kaksi neuvottelukappaletta avattaisiin neuvottelussa unionin kanssa, koska minä haluan, että Serbiasta tulee Euroopan unionin jäsenvaltio yhtä lailla kuin haluan Kosovan jäseneksi. Kaksi seikkaa kuitenkin haluaisin ottaa esiin. Nämä huolestuttavat minua suuresti Euroopan kansalaisena. Ensimmäinen niistä on se, että vuoropuhelussa Serbian ja Kosovan välillä Hyvät naapurussuhteet ovat periaatteessa, niin kuin muutenkin Euroopan unionin toimissa, Tarkoittaisi sitä, että Serbian pitäisi tukea sitä, että Kosovo pääsisi YK jäseneksi ja muiden järjestöjen, kuten FIFAn ja UEFan jäseneksi. Eikä sen pitäisi estää Kosovon pääsyä, koska tämä on osa kansainvälistä yhteistyötä. Vetoaisin maan viranomaisiin, jotta ne eivät kohdentaisi toimijan kriittistä mediaa ja toimittajia kohtaan, koska tämä ei osaa demokratiaa. Kiitoksia. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitoksia. McAllisterin raportissa on mainittu tärkeitä kysymyksiä. Ne liittyvät aiheisiin, joista olemme samaa mieltä, eli oikeusjärjestelmä. Tämä on aiheuttanut vakavia ongelmia ja poliittisia kysymyksiä ja korruptio, joka on jatkuvaa, puhumattakaan sitten vähemmistöstä, joka kohdistuu seksuaalivähemmistöihin ja kielellisiin vähemmistöihin. Ja opposition tilanne ja integraatio ovat myöskin huolestuttavia ja myöskin siellä puhutaan hyvin militaristisella kielellä. Tämä on erittäin vaikea asemas as, kysyä. Ja sitten myöskin Venäjän kysymys on vaikea. Emme näe, miksi tätä ei käytetä välineenä, jotta voisimme käynnistää poliittisen keskustelun, joka on suoraan. Ja otamme esille kysymykset, jotka nyt ovat tärkeitä meilläkin on hyvin epäselvää ja monimuotoista politiikkaa. Eli meidän täytyy muistaa, että yhtäältä halutaan joustavuutta ja toisaalta neuvotellaan sitten Nord Streamista. Eli meillä pitää olla yhteinen linja ja meidän pitää nyt käyttää maalaisjärkeä. Eli tässä meidän ei saa jättää tilaisuutta käyttämättä. Seuraava. Bolcsa, olkaa hyvä. Kiitos Serbia-mietinnöstä haluaisin sanoa seuraavaa. Haluaisin painottaa kansallisten vähemmistöjen asemaa. Kansainvälisen neuvoston lakia ei ole vielä muutettu tuomioistuimen vaatimuksen mukaisesti ja kuitenkin aikarajana oli vuoden 2014 loppu. Me haluaisimme vaatia sitä, että tämä laki todellakin hyväksyttäisiin kansalliset neuvostot ovat muutenkin menettäneet valtaoikeuksiaan, eivätkä ne enää pysty toimimaan. Mediasta media on muutettu, toisin sanoen vähemmistökielet on poistettu ohjelmistosta ja kansallisia oikeuksia niistä ei enää pidetä kiinni. Me haluaisimme pyytää Serbian hallitusta noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia, mutta vetomus ei äh, riitä, vaan kansainvälisiä sopimuksia tulisi todellakin täytäntöönpanna. Jos näin ei ole, niin sitten meidän täytyy käyttää jyrkkää kieltä. Koska rouva Suitsa ei tullut paikalla, niin seuraava puhuja. Na izvanrednom izvješću koje je obuhvatilo... Haluaisin kiittää herra Mäkälistari hänen erilaisesta mietinnöstä. Kaikki nämä aiheet, joista on keskusteltu vuosina, on otettu mukaan mietintöön, mutta sen lisäksi Monilla tarkistuksilla tekstiä on selvennetty ja myöskin korateosialta MEPiltä on kysytty heidän näkemystään. Tästä toista monia asioita kuin aiemmissakin kertomuksissa ja todetaan, että Serbian täytyy tehdä hyvin paljon työtä vielä. Erittäin tärkeää olisi Serbian ulkopolitiikan kannalta, mikäli voitaisiin harmonisoida ulkopolitiikkaa Euroopan unionin puolella, etenkin kun on kyse Venäjästä. Ja kun pääministeri Vucic tukee kansan äänestyksen järjestämistä Republika Serbskassa, tämä on edus, jota en voi hyväksyä. Voivodina-alueiden itsemääräisoikeuteen liittyy ongelmia niin ikään kulttuurien moninaisuuteen ja kadonneiden ihmisten kohtalo on myöskin vielä avoin oleva kysymys. Meidän täytyy näistä pitää kiinni, jotta nämä uudelleen esiin. Olen varma, että kahden voimme ratkaista nämä kysymykset. Azt gondolom, hogy az Serbia ja EU ovat nyt vauhdittaneet tietä integraatiota kohti ja se on hyvä merkki. Mutta toisaalta haluaisin ottaa esille etnisten vähemmistöjen tilanteen maassa. Jäsenneuvotteluissa meillä pitäisi olla pitkän aikavälin mekanismeja, jotka antavat kumoamattomia oikeuksia Voivodinan alueella ja vahvistaa kansallisten neuvostojen roolia ja sääntelee kaikkia politiikan alueita, jotka ovat tärkeitä kansallisille vähemmistöille. Tulevat ajat ovat tärkeitä, koska kokemus on osoittanut, että sen jälkeen kun jäsenvaltiostatus on myönnetty, niin sitten vähemmistön asemalle käy huonosti, niin kuin Slovakiassa ja Romaneissa kävi jäsenyyden myöntämisen jälkeen. Eli nämä asiat täytyy toteuttaa ennen jäsenyyttä. Esimerkiksi Romaneissa vuonna 2005 vähemmistölaki, joka hyväksyttiin kaksi vuotta ennen EU-jäsenyyttä, sitä ei ole sovellettu. Ja EU ei pysty nyt tekemään tälle asialle enää mitään. Kiitoksia tästä puheenvuorosta ja viimeisenä puhuu kollega Davidu McAllisteru za uravnoteženo poročilo. Haluan kiittää David McAllisteria ja onnitella häntä tästä erittäin rohkaisevasta mietinnöstä. Serbia on edistynyt merkittävällä tavalla 14. joulukuuta viime vuonna 33. ja 35. neuvottelukappale pystyttiin avaamaan, ja Serbia on osoittautunut vakaaksi kriisin ratkaisukumppaniksi. Tämä on erittäin merkittävä asia, koska pakolaisten virta kulkee edelleenkin Serbian kautta ja on tarpeellista varmistaa varsinkin nuorelle sukupolvelle kunnollinen tulevaisuus. Euroopan unionin pitäisi auttaa Serbiaa saamaan aikaan taloudellisia uudistuksia. Se pitää antaa liittymistä edeltävää apua, jotta se voi parantaa infrastruktuurejaan. Lisäksi on muita neuvottelukappaleita, 24. 25. neuvottelukappale, jotka liittyvät oikeuslaitoksen uudistamiseen. Joitakin vaikeuksia on ollut näillä alueilla. Serbian demokraattimisprosessi on tarpeellinen, jotta tämän jälkeen sitten voidaan saada Serbia muutenkin menestymään. Kiitoksia. Menettely ilman puhelistaa päättyy tähän ja seuraavaksi puhuu komission jäsen Haan. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puhemies. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta, joka osoittaa, kuinka tärkeä kysymys laajentumisprosessi on. Se vakauttaa tätä aluetta. Ymmärrän, kuinka tärkeitä nämä kahdenväliset kysymykset ovat. Lisäponnisteluita tarvitaan jotta päästään menneisyydestä irti. Mutta samanaikaisesti, kuten alussa totesin, meidän täytyy varmistaa, että kahden väliset kysymykset eivät haittaa liittymisprosessia. Osa neuvotteluista on myöskin osa eurooppalaista ulkopolitiikkaa, eli yhteiset sotilasharjoitukset Venäjän kanssa eivät lähetä oikeita viestejä. Sotarikosten tehokas ja puolueeton käsittely on erittäin tärkeä asia neuvotteluissa Serbian kanssa. Ja me valvomme täytäntöönpanoa toimista, joita Serbia on toteuttanut kohdan 23 osalta. Ja meidän on varmistettava, että sotarikoksia käsitellään tehokkaasti ja puolueettomasti. Tämä koskee myöskin uhrien suojelua. Ja olen pannut merkille huolenaiheenne, jotka liittyvät kansallisten vähemmistöjen suojeluun. Tämäkin on tärkeä edellytys Serbialle. Oikeudelliset puitteet on luotu ja me valvomme sen johdonmukaista täytäntöönpanoa. Ja mitä tulee koulutukseen, kielenkäyttöön ja uskonnollisten palveluiden saatavuuteen ja vähemmistökielillä tarjottaviin mediapalveluihin. Serbian on käytännössä taattava kaikki nämä oikeudet. Jälleen kerran me valvomme Serbian edistystä täytäntöönpanon osalta, jotka se teki osana toimintasuunnitelmaansa, joka liittyy kansallisiin vähemmistöihin. Vielä kerran kiitokset tästä arvokkaasta mietinnöstä ja kiitoksia, että kaikki annoitte siihen panoksenne. Kiitos. Köszönöm biztos úrnak a záró gondolatait, most pedig megadom a szót hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Minä haluaisin myöskin osoittaa kiitollisuutta tästä mietinnöstä ja sitoutumisesta, jota esittelijä McAllister on osoittanut Tämä on ollut hyvin hyödyllinen keskustelu. Serbialla on nyt selvä merkki liikkua eteenpäin tässä liittymisprosessissa ja aivan erityisesti suhteessa Kosovoon ja juridisissa asioissa. Sitten puhuttiin siitä, että asiakokonaisuudet 23 ja 24 tulisi avata ja minun täytyy sanoa, että uuden lähestymistavan puitteissa oikeusvaltioperiaatetta kunnioittain, niin asiakokonaisuudet 23 ja 24 tulevat varhaisessa vaiheessa jo käsittelyyn. Tietenkin tässä täytyy keskustella neuvostossa, mutta on tärkeää, että me teemme jo nyt työtä työryhmissä, jotta tästä päästään päästään yhteisymmärrykseen. Jotkut jäsenvaltiot haluaisivat nähdä enemmän enistystä vähemmistökysymyksissä ja toimintasuunnitelmaa, jonka Serbia esitteli tänään Brysselissä vähemmistöjen suhteen varmaan auttaa. Osaltani haluaisin myöskin painottaa sitä, kuinka tärkeää on ratkaista kahdenväliset kysymykset. Ja kuten edellisissä neuvoston päätelmissä todittiin, niin neuvosto kannustaa Serbiaa kiihdyttämään uudistusprosessia. Monet teistäkin täällä mainitsivat äh, nämä riippumaton oikeuslaitos, äh, järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption vastainen taistelu. Ja aivan erityistä huomiota tulee kiittää perusoikeuksien kunnioittamiseen ja aivan erityisesti kaikista heikoissa asemassa, heikommassa asemassa olevien tilanteeseen, esimerkiksi romaanikansalaisten asemaan. Täytyy siis myöskin seksuaalisiin vähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää vastaan taistella. Täällä on mainittu huolenaiheita siitä, että ilmaisunvapaus ei ole aivan oikealla tolalla ja tietenkin tässäkin asiassa toivottavasti edistystä tulee tapahtumaan. Ja kuten komission jäsen Haan jo mainitsikin, niin meidän täytyy myöskin sotarikoskysymys hoitaa. Serbia on hyvin aktiivisesti rakentavalla tavalla ollut mukana Kosovon prosessissa ja Serbia on suhtautunut Kosovon tilanteeseen hyvin rakentavasti ja tähän palataan hetken kuluttua Kosova keskustelussa, koskevassa keskustelussa. Sitten jotkut mainitsivat ulkopolitiikan. Euroopan unioni hyvin tiiviisti seuraa ulkosuhdehallintonsa kanssa näiden hakijamaiden ulkopolitiikkaa. Ja viimeisimmän edistys raportin mukaan Serbia noudatti EU-linjaa 65 prosenttia kriittisesti ja Serbian täytyy todellakin linjata politiikkansa ulkopolitiikassa Euroopan unionin linjaan. Tätä tullaan sitten arvioimaan asiakokonaisuuden 31 yhteydessä. Serbia ei ollut esimerkiksi Venäjän sanktioiden suhteen EUn kanssa samoilla linjoilla. ja myöskin Etyjin puheenjohtajuuden äh, aikana ongelmia oli ja toivon mukaan, että tässä asiassa lähitulevaisuudessa mennään eteenpäin. Haluaisin vielä kerran painottaa sitä, että uuden lähestymistavan mukaisesti asiakokonaisuudet 23 ja 24 tulevat käsittelyn varhaisessa vaiheessa nämä esittelijäkin mainitsi ja näihin sanoihin haluaisin puheenvuoroni päättää. Kiitos. Kiitoksia paljon arvon ministeri tästä puheenvuorosta. Olen saanut yhden päätöslauselmaesityksen tämän keskustelun päätteeksi. Keskustelu päättyy tähän ja me